Jatkamme kokousta. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän työllisyyttä koskevaan keskusteluun, jonka aihe on Euroopan sosiaalirahasto Plus. Ja nyt annamme aluksi puheenvuoron esittelijällemme, edustaja Lope Fontanier, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan aluksi halusin tervehtiä myös äh, kollegoita, teitä ja kaikkia äh, kollegoita näin loman jälkeen. Toivottavasti kaikki ovat päässeet lepäämään ja nauttimaan siitä, jotta voimme nyt äh, panostaa sitten, kun uusi kausi alkaa. Ja voimme hyväksyä tämän mietinnön ennen kuin menee tämä kausi umpeen. Ennen kuin aloitetaan äh, nämä 19 äh, tarkistusta. Olen äh, samaa mieltä tästä esityksestä, jonka on antanut komissio, ja varsinkin ehdotuksesta, että yhdistetään useita rahastoja, jotta saadaan aikaan synergiaa ja joustoa, aivan kuten ehdotetaan näissä suosituksissa – maakohtaisesti. Ja tämä koskee myös Euroopan sosiaalipilaria. Nämä ovat tärkeitä näkökohtia. Aivan kuten sanoin ennen kesää, tämä mietintö, siinä on hyvin olennaisia näkökohtia, jotka täydentävät, täydentyvät tarkistuksilla, jotka menevät samaan suuntaan kuin nykyinen teksti joten tällä tavoin sitä laajennetaan tarkistuksilla. Meillä on hyvin vähän aikaa ja jos haluamme saada aikaan hyvän mietinnön, joka parantaa sosiaalista ja työllisyystilannetta ja joka saa enemmän tukea, meidän pitää tehdä yhteistyötä ja tästä syystä on erittäin tärkeää tänään saada kuulla kaikkia mielipiteitä ja huolia, joita esitetään. Edelleen on haasteita edessä, varsinkin työ- ja sosiaalilainsäädännössä ja varsinkin nuorisotyöllisyydessä. Myös nuoret, joilla ei ole koulutusta eikä työpaikkaa, heidän määränsä ja myös moninaiset erot eri alueiden välillä. Euroopan sosiaalirahasto on pääasiallinen väline EU:ssa, jotta voimme edistää sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä. Ja tulevaisuuden ESR Plus, se vahvistaa sosiaalisen Euroopan ulottuvuutta ja tämä on hyvä uutinen kaikille, jos todellakin saamme tämän aikaiseksi. Ja tästä syystä ähm, on tärkeää, että äh, yhdistetään useita rahastoja Euroopan sosiaalirahasto Blussaan. Tällä tavoin yksinkertaistetaan ja joustavoitetaan äh, toimintaa. Ja tämä helpottaa myös tuensaajien äh, tilannetta ja saadaan aikaan integroidumpia tuloksia. Tässä täytyy viitata nimenomaan nuoriin, eh, huolimatta siitä, että he ovat tulevaisuutemme. Eh, tiedämme, että eh, nuorisotyöttömyys on hyvin suurta se, että nuoret eivät osallistu työmarkkinoille, se vaarantaa unionin kohesion ja myös kestävyyden ajatellen hyvinvointivaltiota nuorisotyöllisyys. Siinä on hyvin tärkeitä välineitä, jotta saadaan nuoria työmarkkinoille. Sellaiset maat, joissa on eniten nuorisotyöllisyyttä, ne kärsivät enemmän talousongelmista, sosiaalisista ongelmista ja e, niitä varten ehdotetaan 10-15 prosenttia nousua, jotta voidaan tukea niitä nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa tai työ, työpaikassa ja tällä tavoin saamme aikaan jatkuvuutta ajatellen tavoitteita. Muita tärkeitä näkökohtia on köyhyyden torjunta ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta. Ja haluan painottaa näitä asioita. Minun mielestäni on myönteistä, että komissio on ehdottanut, että kohdistetaan 25 prosenttia tähän tarkoitukseen, mutta se ei mielestäni ole riittävä, koska varat ovat rajalliset, mutta 25 prosenttia sitä pitäisi täydentää kahdella lisäprosentilla prosentilla, jotka suunnataan niin, että korjataan ja korvataan yksityistämistoimia. Tuensaajat tarvitsevat tukea jotta päästään eteenpäin ja heitä on kaikissa EUn maissa riippumatta köyhyyden tasosta tai maan tilanteesta jäsenvaltioissa voi olla hyvinkin erilainen politiikka, kun pyritään torjumaan köyhyyttä. Niinpä on tärkeää, että edistetään myös kansalaisjärjestöjen toimintaa, varsinkin jotka tekevät romaniyhteisön kanssa yhteistyötä ja autetaan niitä, jotka elävät köyhyydessä ja tarjotaan erityisohjelmia. Nämä kansalaisjärjestöt tuntevat parhaiten kansalaisten tilanteen ja eh, meidän täytyy pitää mielessämme, että rahaston pitää eh, tarjota mahdollisuuksia ja tarjota myös eh, syrjäytymiseen ja syrjinnän torjuntaa myös työmarkkinoilla. Ja vielä lopuksi, jos me haluamme vähentää nykyisiä eroja alueiden välillä ja saadaan aikaan kestävää kasvua, meidän on tehtävä työtä taloudellisen, alueellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden parissa. On alueita, jotka kärsivät luonnon ongelmista ja kans mm, väestöongelmista. Heillä on vähemmän mahdollisuuksia työelämässä ja eh, näiden lisäksi eh, kärsitään usein myös ikääntymisestä. Ja eh, kun katsotaan alueellista kehitystä, se on hyvin vaikeata äh, tämäkin tilanne, äh, kun katsotaan tavoitteita. Ja nämä ovat siis äh, ne ehdotukset, joita ensimmäisessä asiakirjassa nyt esitetään ja tätä laajennetaan sitten tarkistusten jälkeen. Nämä ehdotukset menevät samaan suuntaan kuin nämä kertomus, joka on esitetty. Ja tässä kaikki. Toivottavasti me voimme ryhtyä toimiin mahdollisimman pian. Paljon kiitoksia. Thank you very... Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Nyt sitten kuuntelemme varjoesittelijöitä. Ensimmäiseksi puheenvuoroon saa Brando Benifei Italiasta ja SD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kovasti kollega Veronakin Lope Fontanielle äh, siitä, että hän esitteli tämän mietintöluonnoksen. luonnoksen moni asiat, jotka hän nosti esiin, ovat sellaisia, että voin olla täysin samaa mieltä. Olemme onnistuneet lyömään pohjan yhteistyölle, nopealle yhteistyölle tässä valiokunnassa. Meillä on hyvin tiukka aikataulu johtuen Eurooppa-vaaleista. Tiedämme siis, että meillä on paljon työtä tehtävänä tässä asiassa, samoin kuin kaikissa kohesiopolitiikan muissa kysymyksissä. Sitä on paljon, eikä se ole mitenkään helppoa, se on myös poliittisesti vaikeaa. Sosiaalidemokraatit tekevät osansa. Olen vakuuttunut, että kollega Lope Fontanien kanssa pystymme laatimaan vahvan, kunnianhimoisen Euroopan parlamentin kannan neuvotteluja varten neuvoston kanssa. Meillä on myös joitakin yksityiskohtia. Haluan nyt vain esitellä joitakin keskeisiä kysymyksiä, jotka tulevat johtamaan työtäni, eh, kun teen tarkistuksia. Ensinnäkin uuden eurooppalaisen sosiaalirahaston täytyy olla erittäin tehokas ja sen täytyy eh, hyödyttää niitä, joita sitä eniten tarvitsevat. Siksi meidän täytyy eh, hyödyntää edellisten ohjelmakausien kokemuksia ja tehdä tarpeellisia korjauksia, jos tarpeen, niin myös radikaaleja korjauksia. Ohjelma on yksinkertaistettu tava, eh, Yhteisen tavoitteemme täytyy olla eh, määrärahojen eh, absorptiokyvyn lisääminen. ESF Plusan täytyy sopeutua alueellisiin vaatimuksiin, paikallisiin vaatimuksiin ja samanaikaisesti on vähennettävä byrokraattista taakkaa edunsaajille sekä hallinnointiviranomaisille. Siksi on tärkeää vahvistaa kumppanuusperiaatetta, joka löytyy myös tästä asetuksen tekstistä. On siis mentävä esittelijän osoittamaan suuntaan. Meidän on ylläpidettävä tai vahvistettava jopa ohjelman alueellisuutta ja erityisesti otettava mukaan paikallisia alueviranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja eh, kansalaisyhteiskunta kun näitä operationaalisia ohjelmia suunnitellaan ja pannaan täytäntöön. ESF Plus pitää yhdistää eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisten suositusten kautta. Tämä on lähestyistapa, joka on mielestäni järkevä, myöskin looginen, mm, jos ajatellaan sitä, e, että maiden talouden ja sosiaalisen kohesion välillä on selkeitä yhteyksiä, mutta yksi, yhden asian täytyy olla selvä. Tämän välinen täytyy olla alueiden ja ihmisten käytettävissä. Sen on äm, parannettava heidän konkreettisia elinolosuhteistaan. Tämä ei saa muuttua pelkäksi muodolliseksi äh, valvonta. Äh, välineeksi Euroopan ohjausjakson tavoitteiden toteuttamiseksi, joka, jotka eivät ole kovinkaan avoimia mielestäni. Sosiaalisessa pilassa on otettava enemmän mukaan ammatti yhdistykset ja työmarkkinaosapuolet. Tällä tavoin saataisiin aikaan sosiaalisempi ohjausjakso. Se olisi hyvä asia. Pitäisi esimerkiksi laatia laatuindikaattoreita ja sosiaalista tulostaulua, miten se voitaisiin integroida eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Minulla on paljon muutakin mainittavaa, mutta päätän nyt puheenvuoron mainitselma erään asian, joka on minulle kaikki kaikkein lähinnä sydäntäni, nimittäin nuorisotakuu. ESR Plusassa on nuorisotyöllisyysaloitte mukana, joka on nuorisotakuun rahoituspuoli jäsenvaltioissa. Nuorisotakuu on tuonut huomattavia tuloksia työttömyyden torjunnassa. Kuitenkin sen hallinnointia on yksinkertaistettava voimakkaasti. Meidän olisi vahvistettava nuorisotyöttömyys nuorisotyöllisyys nuorisotyöllisyysaloitetta, tätä nuorisotakuuta. Nuorisotyöllisyyden pitäisi olla yksi Euroopan unionin prioriteetti, sillä on annettava riittävästi määrärahoja ja otettava käyttöön äh, hankkeita, jotka menevät pidemmälle kuin pelkkä työllisyys, myöskin sosiaalipalvelut, terveyspalvelut on otettava äh, mukaan. Tässä haluaisin tukea esittelijää ja kiitoksia kaikille ja kiitos vielä kerran esittelijä Lope Fontanielle. Thank you. Then I'll give the floor to Madame. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ulrike Trebesius ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijä Lobe Fontanier. Tämä ehdotus orientoituu, niin kuin hän itsekin totesi, komission esittämään asiakirjaan. Kyse on mietinnöstä, joka haluaa tai pyrkii uudistamaan eri virastoja, niin minä ja ECR pidämme tätä hyvinkin järkevänä toimintana. Komissiolla pitäisi myöskin olla vapaus organisoitua toisella tapaa ja toivottavasti myöskin tehokkaammin ja myöskin luoda sellaista hallintoa, että siitä tulee helpompi käsittää kansalaisille. Ne on hankalaa. Tämä on silloin, jos rahoitusvälineet ovat menossa toiseen paikkaan tai jos komissiolle annetaan uusia välineitä jakaa varoja eri tavalla. Tästä syystä komission pitäisi jakaa varoja myöskin EUn prioriteettien mukaisesti, koska puheenjohtaja Juncker jo uhkasi, että tulevaisuudessa vähemmän rahaa tarkoitus virrata niin sanotuille vahvoille valtioille, kuten Saksalle. Myöskin rikkailla alueilla EU:ssa on ongelma-alueita, eikä voi hyväksyä, että näihin investoidaan tulevaisuudessa vähemmän, koska nyt tarkoituksena on sitten rahoittaa enemmän Etelä-Euroopan valtioita, jotta euro pelastuu. No kun ajatellaan nuorisotyöllisyysaloitetta, niin monissa maissa tarpeellisia valtion rakenteita ei ole olemassa tai ne toimivat huonosti ja varat käytetään vain siksi, että kyse on kriisivaltioista, joten ei ole järkevää nyt tätä varten rajoittaa joidenkin tukiohjelmien käyttöä, kuten esimerkiksi meillä tai Itävallassa. Minä iloitsen tarkistuksesta kolme, jonka esittelijä on laatinut. Siinä tuetaan, tai korostetaan sitä, että näitä rahastoja ei olisi tarkoitus muuttaa. Me haluaisimme hiukan täsmentää tätä niin, että varat käytetään siellä, missä varojen käyttö tapahtuu mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kaikkien alueiden pitäisi olla tukikelpoisia. No, yhtä ongelmallista on se, että nämä kyseessä olevat varat ovat sellaisia, että niitä käytetään tulevaisuudessa myöskin kolmansien maiden kansalaisten tilanteen edistämiseen, niin kuin ehdotuksessa yksi ehdotetaan No, kun ajatellaan maahanmuuttoa, niin meillähän on jo maahanmuutto, turvapaikkarahasto, tällainen erityisväline. Mikäli jäsenvaltiot ja EU haluavat lisävaroja tähän toimintaan, niin silloin tätä tiettyä rahastoa pitäisi sitten kasvattaa äänestyksessä täysistunnolla. Meidän pitäisi jättää jäsenvaltioiden harkinnan kohteeksi, kuinka paljon maahanmuuttajia maihin otetaan ja kuinka paljon integraation halutaan satsata Maiden pitäisi itse kattaa kustannukset. Me tiedämme, miten rajalliset EUn varat ovat ja me haluamme näitä varoja, jotka siis on tarkoitus siirtää ESR plussaan. Emme halua sekoittaa niitä muihin käyttötarkoituksiin tai äh, käyttää muihin tapauksiin. Me tulemme tekemään tarkistuksia näihin liittyen ja odotan hedelmällistä yhteistyötä esittelijän kanssa. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Selimovic ALDE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että tuemme lämpimästi komission ajatusta puuttua aikaisemman eh, Euroopan sosiaalirahaston eh, puutteisiin niin, että yhdistetään nämä rahastot. Olemme sitä mieltä, että eh, tällainen investointi on hyvin tärkeää, varsinkin siinä, että puututaan nuorisotyöttömyyteen, joka edelleen on hyvin korkealla tasolla joissakin jäsenvaltioissa. Nyt on tärkeää viitata väestömuutoksiin ja varsinkin pidän siitä, että puututaan maahanmuuttaja integraatioon, kotouttamiseen, koska tiedämme, että jotkut maat ovat tehneet enemmän kuin toiset viimeaikaisen pakolaiskriisin yhteydessä ja tätä varten tarvitaan myös varoja. Siitä huolimatta olen sitä mieltä, että tässä on tiettyjä asioita, jotka pitää ottaa esiin. Ensinnäkin nämä kaukaiset alueet, niitä ei voi auttaa ainoastaan sosiaalirahasto kautta. Tarvitaan infrastruktuuripanoksia. En odota, että ESR Plus on mitenkään nämä paikkaamassa tätä puutetta. Ja sitten toiseksi, mistä puhuttiin tässä, että tarvitaan pitää ottaa huomioon uudet rahoitusrealiteetit ja lisäksi otetaan mukaan kansalaisjärjestöt yhä enemmän. Hehän tai ne juuri ovat yhteydessä tuen saajiin ja tuen myös sitä, että tällaiset maat, joissa on korkea NETS-luku, ne saisivat enemmän varoja ESR plussan yhteydessä ja tässä esittelijä puhui 15 prosentista. Siitäkin voidaan keskustella, että se voitaisiin nostaa vielä ensinnäkin sitten ravinto ja perustarpeet, ne pitäisi ottaa mukaan nämä tukitoimi, koska ravinto sinänsä auttaa pitkällä aikavälillä joskus tietenkin pitää näin toimia, mutta jos sitä ei täydennä muilla toimenpiteillä, niin siitä tulee vain lyhyen aikavälin ratkaisu. Rahastojen joustavuus, se pitää taata ja pitää pystyä vastaamaan nopeasti prioriteettimuutoksiin. Tämän olemme nähneet viime kriisien aikana, kuinka prioriteetit muuttuvat ja meidän pitää pystyä tätä torjumaan. Sitten hallinnollinen taakka, sen pitäisi olla minimitasolla, jotta tuensaajat voivat käyttää näitä rahastoja ilman lisää hallinnollista taakkaa. Ja olen kuullut tapauksista, joilla, joissa ihmiset tekevät niin pitkään hallinnollista työtä, että loppuviimeksi ei saatukaan varoja, eihän siinä ole mitään järkeä sitten. Erittäin tärkeää on muistaa myös eurooppalainen ohjausjakso, maiden eri tarpeet, mutta pitää muistaa myös, että tavoitteet ja tulokset niin pitäisi ottaa prioriteetiksi ajatellen absorptiokykyä. Ja sitten nuorisotyöllisyysaloite, se herättää huolia. Joissakin maissa ei saada tuloksia joita toivottiin, ja joissakin maissa sitten on saatu erittäin hyvi, hyviä tuloksia. On hyvä ajatus yhdistää ESR plusaan, mutta meidän täytyy ensin vaatia arviointia siitä, minkä tähden tietty maa on onnistunut ja toinen ei, jotta tiedetään, miten yhdistetään rahastot ja sitten annetaan varoja järkevämmin me olemme tehneet tiettyjä tarkistuksia. Kiitoksia eh, siitä, että pidennettiin määräaikoja. Eh, thank you. Then... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Zimmer. Hän edustaa GUE-ryhmää. Olkaa hyvä. Ja, Dankeschön. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään mietinnöstä ja tarkistuksista. Mielestäni on hyvä, että hänen pää ähm, painopisteensä on sellainen, että voimme häntä tukea. Äh, korostan tässä erityisesti köyhyyden torjumista. Pidän sitä erittäin hyvänä. Äh, tuen myös tavoitetta äh, saada tämä 25 prosentin täydentävyys, kun on kyse sosiaalista yhteenkuuluvuudesta, köyhyyden torjuminen ja kumppanuusperiaatteen vahvistaminen myöskin viittaamalla tähän kumppanuuden käytänne sääntöihin. Me aiomme tehdä mielellämme yhteistyötä kanssanne ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kuitenkin haluaisin vielä muutaman asian ottaa esiin ja osoittaa, millaisia tarkistuksia aiomme tehdä. Ensinnäkin, kun on kyse ESFn tavoitteista, artikla neljässä, niin me haluamme, että korostetaan laadullisesti korkeatasoisia työpaikkoja, eli siis kyse pelkästään työpaikkoista. Mehän haluamme välttää pätkätöitä, mm, emme halua tukea niitä vielä rakennerahastomäärärahoin. Mielestämme on tärkeää, että jäsenvaltiot sitoutetaan sukupuolibudjetointiin, jolla on selkeät tavoitteet, ja sitten tämä teidän ehdottamanne ESF Plus-osuus sosiaaliseen yhteiskuuluvuuteen. Te puhuitte tästä 25 prosentista, se on hyvä. Se voisi olla ehkä jopa vähän enemmän. Ja kun on kyse materiaalisesta köyhyydestä, niin meidän pitäisi no, mielestämme nostaa se vähintään 4 prosenttiin, ehkä jopa 5 prosenttiin ESF-määrärahoista. Ja haluaisimme se mielellään tähän lisäksi. Ja tämä 85 prosentin yhteisrahoitusosuus, EUn yhteisrahoitusosuus, kun on kyse materiaalista köyhyydestä, se on ylläpidettävä, koska joissain jäsenvaltioissa ne ovat ainoat ohjelmat, joiden avulla voidaan toimia materiaalista köyhyyttä vastaan. Sitten materiaalinen avustukset on erittäin tärkeää viitata siihen, että kun jaetaan tällaisia avustuksia, on sitovana oltava jatko tuki, koska kun on kyse elintarvikeavusta, niin se on pääosin hätäapua, mutta me tarvitsemme pitkän aikavälin strategista tukea ja osallistamista. Sitten ESR Plus plus, plus, plusista halusin vielä sanoa, että on erittäin tärkeää, että mukaan saadaan myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, ja niitähän on hyvin paljon, ja sitä pitäisi tukea. Ja sitten indikaattoreista, erityisesti nämä output-indikaattorit, tulosindikaattorit, niitä olisi yksinkertaistettava, ja mm, tietojen keruun täytyisi olla äh, edunsaajalle vapaaehtoista. pitäisi antaa tukea sen perusteella, onko valmis äh, luovuttamaan tietoja. ESR Plus on otettava mukaan keskusteluun äh, yleisestä rakennerahastojen ähm, kattoasetuksesta. Eh, siellä ongelmana on ESR Plus määrärahojen siirtäminen Invest EU-hun. Invest EU on markkinaväline ja siinähän on kyse pääosin voitoista, joita tehdään markkinoilla, eikä sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. On selvästi sanottava, että emme halua, että ESR Plusasta sinne siirretään määrärahoja. Se olisi tavoitteitemme vastaista. Sitten jo usean otteeseen olemme sanoneet, että vastustamme makrotaloudellista ehdollisuutta. Ja jos ESR Plus yhdistetään eurooppalaiseen ohjausjaksoon, niin sitä kautta syntyy myös keskittämistä. Annetaan enemmän valtaa kansalliselle tasolle ja meidän täytyy katsoa, miten reagoimme siihen, mitä mahdollisuuksia äh, meillä on varmistaa, että alueelliset erot maiden sisällä otetaan äh, joustavammin huomioon, erityisesti paikallisviranomaiset, paikallishallinto, äh, miten ne voivat varmistaa, että eri laiset olosuhteet, paikalliset olosuhteet otetaan huomioon eikä toimita vain kansallisen keskiarvon mukaan, koska silloin ei otettaisi ihmisten tarpeita huomioon. Tämän tyyppisiä tarkistuksia aiomme tehdä ja toivottavasti pystymme tekemään hyvää ja ripeää yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you. Then I'll give... Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Raitkelle. Hän edustaa vihreitä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kollega ja esittelijä ovat jo maininneet lukuisia asioita. Pyrin puhumaan tässä lyhyesti, mutta aluksi kuitenkin toteaisin, että äh, odotukset ovat jo korkealla, sillä analyysi, äh, se, että nyt tässä sosiaalinen eriarvoisuus on kasvamassa EU:ssa ja että se on ongelma täällä, niin tämä on melko laajalle levinnyt näkemys ja ESR on yksi niistä välineistä, joiden avulla voimme tätä torjua. Ja näin sitten meidän täytyy löytää hyvä ratkaisu. Ensimmäinen asia äh, on se, mistä täällä jo puhuttiin. Kysymys liittyy tähän sosiaalisten oikeuksien pilariin. Kun ajatellaan sosiaalioikeuksia, joilla oikeuksia, joita jo, jokaisella eurooppalaisella on ja että siitä tehdään realiteettia, niin se on se pohja, johon me haluamme tämän sosiaalirahaston perustaa, varsinkin kun tietyssä mielessä sosiaalisten oikeuksien pilari on ollut pettymys, kun ajatellaan sen juridisesti sitovia välineitä. Ja nyt onkin tärkeämpää, että käytämme sosiaalirahastoa, jotta tästä tulisi todellisuutta ja ehdottaisin, että tässä pitäisi vahvasti liikittää tämän sosiaalisten oikeuksien pilariin, että invest- kun ajatellaan näitä investointitavoitteita pilarin alaisuudessa. No sitten toinen asia, josta täällä jo puhuttiin, kyse on kumppanuusperiaatteesta. Kyllä, kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta ovat edunsaajia, mutta menisin jopa pidemmälle. Ne ovat niitä, jotka nyt pitävät koko tätä rahastoa yllä ja ilman heitä ja ilman sitä, mitä me olemme nyt tehneet, ei olisi ollut mahdollista. Ainoastaan silloin, jos heidän äänensä otetaan huomion prosessissa aina suunnittelusta äh, evaluaation asti, voimme tehdä yhtäältä sen tiettäväksi, että he ovat niitä, jotka tätä sosiaalirahastoa kantavat, mutta myöskin saada aikaiseksi parhaat mahdolliset tulokset kaikille osapuolille. Ja sitten viimeksi, viimeiseksi vielä, tämäkin mainittiin, eli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalinen inkluusio. Meillä on ollut paljon menestyksekkäitä hankkeita, äh, esimerkiksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston kautta. Ja jos me haluamme tehdä tästä 4 prosentin rahoitusosuudesta unionin tavoitteen, niin miksipä emme tekisi sitä pakolliseksi myöskin jäsenvaltioille. Tästä syystä vetoaisin, että meidän pitäisi pyrkiä eh, tähän neljään prosenttiin sosiaalisesti heikoimmassa asemassa oleminen, totta kai tiettyjä ehtoja olisi, kyse ei olisi ainoastaan ravinnosta, vaan myöskin lisää konsultoinnista, lisäneuvoista, joita ohjelmien kautta voi saada. Mutta tämän lisäksi meillä pitäisi olla riittävästi määrärahoja tähän, koska se tekee todella tärkeää työtä. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille. Kiittää myöskin siitä esittelijää, että määräaika on pidennetty. Tästä puhuttiin ensimmäisessä kokouksessa ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy toimia nopeasti, mutta samanaikaisesti haluaisin sanoa, että tämä koskettaa kaikkia kollegoja, myöskin niitä, jotka eivät ole varjoesittelijöitä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että meillä on näkemys kaikilta niitä, jotka ovat tehneet työtä ESRn parissa menneisyydessä – kun nyt suunnittelemme seuraavaa rahoituskautta. Ja tästä syystä pyydän, että samanaikaisesti kun pyrimme toimimaan nopeasti, meidän pitäisi käyttää aikaa siihen, että kuuntelemme eri järjestö, järjestöjä, eri todellisuuksia jäsenvaltioissa ja alueilla, koska ainoastaan siten me voimme saada aikaiseksi hyvän ratkaisun, jota todellakin nyt tarvitaan. Kiitos paljon. Muchas gracias. La... Kiitoksia kovasti puheenjohtajan piti nyt lähteä, hänelle tuli muita menoja, minun piti tulla tähän tilalle. Se on vähän tietenkin kiusallista, kun ajatellaan tätä asiakirjaa, mutta nyt taisi olla puheenvuorossa sitten Thomas Mann Kiitoksia, hyvä virkaa tekevä puheenjohtaja, hyvä Veronika. Tämä on hyvä pohja mietinnölle, koska sinä olet mietinnön laatinut. Kun sinä mietinnön laadit, olet hyvin kunnianhimoinen, mutta haluat myös saada aikaan konsensuksen ja se puhuu sen puolesta, että lopulta saamme aikaan hyviä tuloksia, joka sopii sekä meille että varjoesittelijöille. Toiseksi olin eh, iloinen, kun Günther Oettinger eh, talouskomissaarina esitteli eh, näkemyksensä. Silloin hän sanoi, että tiettyjä painopistealueita on toteutettava ja niihin kuuluu Erasmus Plus. Erasmus on eurooppalainen tavaramerkki, se on saavuttanut todella paljon. Meillä on hyvä perusta, se luo eurooppalaista lisäarvoa. Hän sanoi, että hän haluaa, että Erasmus Plus kasvaa. Se on hyvä asia. Monet, jotka valittavat sitä, tarvitaan lisää määrärahoja, niin sitten täytyy joko varmistaa, että jäsenvaltiot maksavat enemmän, tai sitten meidän on tehtävä niin, että kun mä jos määrärahoja ei tule, niin sitten tehtäviä vähennetään. Minä kannatan tätä ensimmäistä, että jäsenvaltiot ymmärtävät, että tässä on kyse hyödystä eikä tällaista kansallista kansallisen edun katsomista. Meidän täytyy vaaleissamme torjua tätä. Juncker että aluksi tämä hanke ei, äh, tämä nuorisotyöllisyysaloite äh, ei onnistunut jäsenvaltioissa, koska hallinnot eivät tehneet yhteistyötä. Aluksi tämä ei toiminut, äh, mutta nyt se toimii. Painostusta oli ja sen on jatkottava ja tämä koskee myös Erasmus Plussa. On siis varmistettava, että tämä saadaan toteutettua. Me emme äh, me haluamme, että ihmisiä autetaan, erityisesti nuoria, jotka joutuvat ties mitä temppuja tekemään päästäkseen pois työttömyydestä. Siinä ei tarvita mitään sunnuntaipuheita. Meidän on varmistettava, että määrärahoja käytetään oikein. Se onnistuu, jos vähän painostetaan ja tämä on hyvä pohja myös mietinnölle. Olen iloinen, että täällä on entinen komissari Andor. On suuri ilo, että hän on täällä vielä eräs kommentti, joka oli tärkeä. Veronika sanoi sen, meillä on erilaisia eh, kriteerejä tässä, taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kriteeri. Eh, kannatan sitä, että eh, huomioidaan alueellisuus. Olen Trebesiusen kanssa samaa mieltä. Ei voi olla niin, että vain tietyt maat hyötyvät tästä. Myös rikkaissa maissa on köyhiä alueita, joissa sopeutumisvaikeuksia. Sielläkin on oltava antamassa apua. Ei voida asettaa eri alueita toisiaan vastaan. Tämä on tärkeää. Ja sitten, että työmarkkinaosapuolet ottaa mukaan, se on tietenkin aivan selvää. Hyvä kollega Zimmer, jos sitten vielä paikallistasollakin pitäisi toimia, niin se on vähän vaikeaa. Toisaalta haluamme yksinkertaisempia prosesseja, eli jos tästä tehdään maakohtaista eh, ja on selvät kriteerit, niin se on uskoakseni hyvä pohja. Ja yhteenvetona voisin sanoa, että varjoesittelijöidenkin puheenvuorojen pohjalta uskon, että meillä on oikein hyvä pohja, jolta voimme eh, jatkaa työtä. Eh, aikataulu on tiukka, tulemme sitä hyödyntämään ja luotan siihen, että lopulta pääsemme yhteisymmärrykseen. Me olemme työllisyysvaliokunnassa tunnettuja siitä, että saamme aikaan yhteisymmärrystä ja erityisesti siksi, että tämä on Veronikan mietintö. Kaikkea hyvää Veronika. Kiitoksia. Varmasti hyvin myönteistä työtä. En tiedä, haluaako komissio nyt tässä vaiheessa puheenvuoroa. Thank you, um, chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, mietintö nyt tässä muodossa, kun sen luimme, on hyvin rakentava ja hyvä lähtökohta. Olen myöskin kiitollinen erityisesti niille, jotka käyttivät täällä puheenvuoron täällä parlamentissa, koska tässä nyt esitettiin lisähuomioita ja me todellakin odotamme edessämme olevia keskusteluja, jotta voimme viedä ne pidemmälle ja jotta voimme nämä teidän esittämänne asiat viedä pidemmälle. Haluan tässä keskittyä kolmeen neljään hiukan teknisempään huomioon, jotka tästä mietinnöstä käyvät ilmi. Tämä on mietintö, joka käsittelee kahta avainprioriteettia. Sitä, että investoidaan enemmän nuorisoon, mutta että rohkaistaan siihen, että investoidaan enemmän myöskin sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Ja komissio tunnustaa kyllä, että nämä ovat hyvin tärkeitä haasteita, jotka Euroopalla tällä hetkellä on edessään. Jotakin selitystä, mitä tulee perusteluihin, se, että voidaan varmistaa ennakkorahoitus, varsinkin kun näitä nuorisotyöllisyysaloitteita ja toimenpiteitä. No teknisestä näkökulmasta tämä ennakkorahoitus on asia, joka on yleisasetuksessa mukana ja sitä sovelletaan horisontaalisesti, kun ajatellaan eri kohesio- ja rakennerahastoja. No hiukan taustaa kun ajatellaan tätä 30 prosenttia, joka oli nuorisotyöllisyysaloitteelle korvamerkitty vuonna 2015, sitä, se on ikään kuin yksittäisrahoitus, kun ajatellaan sen hetkistä tilannetta. No sitten toinen asia tai tekninen selvitys koskettaa tarkistusta 15. No tässä mietintö edistää ehdotusta, jonka tarkoituksena on kasvattaa kahdella prosentilla investointeja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Eli tämä kaksi prosenttia, jonka on, joka on tarkoitus käyttää toimenpiteisiin, jotka liittyvät äärimmäiseen köyhyyteen, että sitä täydennettäisiin 25 prosentilla investointeja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. No, me komissiossa näemme tämän oman ehdotuksemme sellaisena, että se tarjoaa jäsenvaltioille enemmän joustavuutta. On kahdenlaisia jäsenvaltioita riippuen operatiivisiin ohjelmiin, joita on valittu. Operatiivinen ohjelma 1 liittyen perusapuun ja sitten kakkos ryhmä liittyy näihin yhteenkuuluvuustoimenpiteisiin ja jälkimmäiset ovat tuossa kahden prosentin alla. Ja tämä liittyy myöskin näihin puheenvuoroihin, joita täällä käytiin. No sitten vielä tekninen asia liittyy tarkistukseen 17, kun tässä ehdotetaan erityis tavoitetta. Ja tästä äh, olisi määrätty jo toisessa luvussa. No, tämä 11, sanottu 11 tai tavoite liittyy toimenpiteisiin, jotka liittyvät tuohon perustarpeisiin pohjautuvan apuun. Me haluamme tarjota sellaisia helpompia sääntöjä, ja me halusimme nyt, että näistä tavoitteista puhuttaisiin tuossa kolmannessa luvussa. Nämä erityistavoitteet tuossa kakkosluvussa sisältäisivät ikään kuin tiukemmat määräykset liittyen näihin toimenpiteisiin ja toimiin, jotka haluamme pitää kuitenkin mahdollisimman yksinkertaisina. No sitten vielä hyvin lyhyesti näistä muista kolmesta asiasta. Yksinkertaistaminen, kumppanuus ja ohjausjakso. No yksinkertaistaminen. Pyritään yksinkertaistamaan sääntöjä tuossa yleisasetuksessa, mitä tulee esimerkiksi ohjelmointiin tai hallintoon, valvontaan ja raportointi, indikaattoroihin ja niin poispäin. Nämä kaksi asetusta täytyy lukea yhdessä. No kumppanuus tämä on ydinkysymys liittyen sosiaalirahastoon ja tämä liittyy nyt sitten yhteiseen hallintaan, eli joko ihmisiin ja alueisiin. Näillä, näiden määräysten täytyy tarjota riittävästi tilaa kumppanuuksille. Tämä on tuossa yleisasetuksessa, mutta myöskin ES R plussassa mukana. Artiklassa kahdeksan puhutaan riittävästä tuesta kumppaneille, työmarkkinaosapuolille, jotka ovat avaintoimijoita, ei ainoastaan edunsaaja niin kuin joku täällä totesi, vaan ovat avaintekijöitä hankkeiden toimeenpanossa paikan päällä. No sitten tuo ohjausjakso, Tässä on tärkeää, että tässä keskitytään myöskin sosiaalisen puoleen. Tämä oli komission alkuperäinen tarkoitus lähteä kahdesta näkökulmasta. Eli kun ajatellaan asetuksen arkkitehtuuria itseään, että se heijastelee täysin näitä erityistavoitteita, tavoitteita, joita voidaan toimeenpanna sosiaalisten oikeuksien pilari, mutta myöskin kun puhumme eh, ohjausjakson linjauksesta, niin sitä täytyy heijastella – tai sen tulisi heijastella niitä periaatteita ja oikeuksia myöskin tässä asetuksessa, joten päätän nyt tähän ja kiitän komission puolesta tästä hyvästä lähtökohdasta ja hyvästä mietinnöstä. Kiitos. Muchas gracias. Kovasti kiitoksia komissiolle. En tiedä, haluavatko kollegat vielä tässä vaiheessa puhua. Äh, muussa tapauksessa voimme äh, lopettaa tämän asian käsittelyn. Haluaisin esittelijänä vain sanoa, että äh, vasta varjoesittelijöille ja kollegoille. Uskoisin, että kaikki panokset ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja kovasti odotan kaikkia tarkistuksia, koska uskoisin, että yhdessä me voimme saada aikaan hyvää työtä. Ja siitä syystä haluaisin kiittää kaikkia. Ja tietenkin tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen kohta. Varmasti voimme päättää ja mennä sitten seuraavaan kohtaan. Siipä samoin tosiaan. Voimme siis siirtyä seuraavaksi eteenpäin 25. päivä syyskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. Äh, tiedän, että äh, aikaa ei ole paljon. Meillä ei ole tässä muutakaan keinoa. 18. Äh, lokakuuta äänestykset ja sitten 27, 26. Äh, ja 7. marraskuuta on meillä valiokuntaäänestykset ja varmasti äh, saamme aikaan äh, hyvät tulokset ennen huhtikuuta ensi vuonna, että saadaan hyväksyttyä tämä mietintö. Ja nyt me voimme sitten mennä seuraavaan kohtaan. Kyseessä on työpaja Euroopan sosiaalirahasto Plus. Ja ensimmäiseksi haluaisinkin kiittää um, osallistujia. Ensimmäiseksi eh, komission jäsen Andor, joka puhuu ensimmäisenä puhujana. Good afternoon, uh, Madam Chair. Hyvää iltapäivää, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tämä sali ja tämä äh, valiokunta äh, palauttaa mieliini mukavia muistoja, mutta haluan sanoa, että tänään puhun äh, Euroopan sosiaalirahastosta vanhasta ja uudesta asetuksesta riippumattomana henkilönä, jolla on varsin hyvä muisti. Ja haluaisin auttaa teitä teidän työssänne muistuttamalla joistakin edellisen syklin elementeistä ja vertaamalla eh, edellistä sykliä nykyisen. Tästä alkaa nyt esitykseni ja tässä kymmenessä minuutissa haluaisin hiukan eh, korostaa tätä, ehm, tämän rahaston kehitystä. Siitä on tulossa nyt ESF+. Plus. Haluaisin käsitellä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia kysymyksiä, typologiaa ja sitten joitakin ratkaisuja, joita on pöydälle. Mutta lähtien tästä edeltävästä keskustelusta haluaisin muistuttaa erilaista ehdotuksista, joita tehtiin vuonna 2010 edellisessä komissiossa, kun ryhdyttiin keskustelemaan asiasta. Ja jos nä- pystytte lukemaan nämä pallukat, niin näette, että suurin osa ehdotuksista, jotka tänään e, esitellään, ovat olleet olemassa jo varsin pitkään. Euroopan unionin rahoitusvälineet ovat kehittyneet ja on jatkuva yritystä sykli, sykliltä yrittää parantaa niiden toimivuutta, ottaa mukaan innovaatiota, ehtoja, sääntöjä, jotta saadaan aikaan enemmän tehokkuutta. Tässä on kyse enemmän evoluutiosta kuin vallankumouksesta. Haluan todistaa tämän vertaamalla edellis, viimeisen Barroson komission ponnisteluja nykyisen Junckerin komission ponnisteluihin viidessä tai itse kuudessa asiassa, nimittäin ähm, määrit, miten sosiaalinen yhteenkuuluvuus varmistetaan, mitä tapahtuu nuorisolle, miten rahoitussäätely hoidetaan ja mitä voidaan tehdä yksinkertaistamisen edistämiseksi. Edellisellä syklissä, joka on ähm, rahoitus äh, joka on nykyiset rahoituspuitteet, niin tarkoituksena oli äh, määritellä äh, määrärahojen EU-taso. Eli siihen, eh, jäsenval, siihen asti jäsenvaltiot ovat varsin eh, riippumattomia. Tämä oli suuri kysymys, itse asiassa suuri riita, että varmistetaan, että Euroopan sosiaalirahasto määristetään tällään EUn tasolla. Me ehdotimme silloin, että määrittelemme sen prosenttiosuutena kohesiopolitiikasta, ja nyt siitä kai on tullut absoluuttinen luku, joka on suurempi kuin 100 miljardia eh, euroa Tämä on vähän kinkkistä, miten tämä 101,2 eh, kehittyy, mutta viesti on varsin selvä, että kyse ei ole mistään vähäpätöisestä summasta, vaan se on määriteltävä, eh, koska meillä on EU-tason politiikkaa unionissa. Sitten eh, viime syklissä Eurooppa 2020 piti operationaalista eurooppalaisen ohjausjakson kautta. Nyt meillä on eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari. Monet puhujat jo mainitsivat sen merkityksen ja sillä on jopa vahvempi linkki ohjausjaksoon, joten eri toimien yhteenkuuluvuutta olisi vahvistettava tällä tavoin. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Monet puhujat mainitsivat, että nykyistä 20 prosentista noustaan 25 prosenttiin äh, koko äh, ESRstä. Minä haluaisin mainita, että ei pitäisi vain olettaa, että tämä 20 prosenttia on siellä ja että se on varma kun tätä ehdotettiin vuonna 2011, en tiedä kuinka monet ihmiset sanoivat minulle, että ei tämä tule onnistumaan ja neuvosto kaataa sen. Ja eräs valiokunta täällä, eh, ei tämä valiokunta, kaataisi sen. Ja niin monet ihmiset jäsenvaltioissa kaataisivat tämän vähimmäisosuuden. Mutta neuvottelujen päätteeksi tämä 20 prosenttia saatiin aikaan, vaikka eh, vaikeuksia se kohtasikin ja puheenjohtaja Barosokin eh, mietti, että pitäisikö eh, tämä eh, ylläpitää. Ja jos kysytte minulta sitten seitsemän vuoden kuluttua, niin minä voin kertoa teille, miten vakuutin Baroson tästä 20 prosentin vähimmäisosuudesta sosiaalista yhteenkuuluvuutta varten. Mutta kyllä voi hyvin ymmärtää, miksi on perusteltua kasvattaa tätä osuutta jopa. Sitten nuoriso, nuorisotyöllisyysaloitte eh, integroidaan, mutta että ylläpidetään, eh, varmistetaan tällainen eh, tietty osuus. Se, mitä haluan tässä korostaa, että tässä taulukossa verrataan nykyistä kautta tulevan kauden ehdotuksiin, ei siis tulevaan todellisuuteen mutta jos katsotaan, mitä komissio ehdotti vuonna 2019, kun aloitettiin eh, neuvottelut nuorisotyöllisyysaloitteesta, niin vastaus on ei mitään. Miksi? Koska ajattelemme, että kaikki mitä tämä eh, rahasto voisi tehdä, voitaisiin rahoittaa Euroopan sosiaalirahastosta, mutta neuvottelujen päätteeksi tämä keksittiin sitä varten, että syntyisi enemmän näkyvyyttä ja jotta varmistettaisiin, että kansalliset politiikan toimijat pystyvät myös valvomaan tällaisen politiikan täytäntöönpanoa. Silloinhan neuvosto jo oli sopinut nuorisotakuusta. Ja tämä on, tätä on tärkeää ylläpitää. Sitten rahoitusjärjestely. Tämä on kaikkein innovatiivisin asia, ähm, mutta on oltava hiukan varovainen. Viime kaudella otettiin käyttöön mikrorahoitus ja avat, avattiin tilaa ähm, joukkovelkakirjoille, jotka perustuvat äh, tiettyihin toimiin, mutta äh, nämä ovat hyvin pieniä, hyvin innovatiivisia äh, yrityksiä. Nyt tarkoitus on avautua enemmän siihen, että saataisiin aikaan rahoitusta, jolla on sosiaalista vaikutusta. Täällä äh, salissa oltiin hiukan huolestuneita asiasta ja se on perusteltua. Pitää olla innovaatiota, mutta on varmistettava, eh, mikä on tämän rahaston todellinen tavoite, eikä mm, siitä tavoitteista pitäisi poiketa. Sitten yksinkertaistaminen otettu, eh, puhuttu näistä könttäsummista, yksinkertaista eh, Ähm, maksumenettelyistä. Ja nyt nämä pienemmät rahastot halutaan äh, yhdistää. Tämä on äh, askel yksinkertaistamisen suuntaan. Aina on mahdollisuus edetä ja tämän pitäisi myös auttaa äh, politiikan alojen yhteen toimivuudessa ja voidaan varmistaa tällä tavoin, että rahoitusvälineet ovat käytännönläheisempiä. Usein EUn rahoitusvälineiden tehokkuutta mitataan absorption kautta. Minä haluaisin keskittyä tähän, mutta haluan vain sanoa, että tämä on vain yksi tärkeä asia monien muiden joukossa, joita on tarkasteltava. Absorptio on tällainen panosparametri, sitä on katsottava. Kun katsotaan ESR-rahastoja, niin on myös mitattava niiden vaikutus talouskasvuun ja ESR Plusan kohdalla on katsottava, edistääkö se sosiaalista konvergenssia vai ei. Eli tässä vasemmalla puolella on panos ja toisella oikealla puolella on tulos. Ylhäällä on kyse enemmän kvantitatiivisesta aspektista, alhaalla kvalitatiivisesta aspektista. Mitään näistä ei saa unohtaa arvion ulkopuolelle. On erittäin tärkeää katsoa kaikkia näitä ja sosiaalipolitiikan toimijoille kaikkein tärkeintä on saada aikaan sosiaalista konvergenssia, mutta jos haluamme, että rahasto toteuttaa tätä konvergenssia, on tietenkin tärkeää, että jäsenvaltio pystyvät absorboimaan nämä määrärahat hyvin. Jos käyttöaste on alhainen, niin se tarkoittaa, että silloin tämä politiikan tavoitteet eivät toteudu jäsenvaltioissa, muutos ei toteudu. Tässä voi olla erilaisia syitä, ne voivat olla poliittisia, taloudellisia tai hallinnollisia. Äh, esimerkiksi hallinnollinen heikkous voi olla äh, huonon käyttöasteen taustalla. Jos kaikki tämä otetaan huomioon, älkää nyt pelästykö tätä äh, taulukkoa, koska se vain antaa teille yhteenvedon edellisestä kaudesta eh, eri jäsenvaltioiden eh, kohdalla. Jotkut eh, jäsenvaltiot ovat pystyneet hyödyntämään yli 90 prosenttia ehm, no, käytössä olevista määrärahoista ja muilla on vaikeuksia hyödyntää edes 60 tai 65 prosenttia käytössä olevista määrärahoista. Voi olla hyvin vaikeita tapauksia näiden lukujen pohjalta jotka näitte, vaikka ette pystyneetkään sitä lukemaan, kun se oli niin pienellä präntillä, niin minä tunnistin erilaisia maita, niitä maita, joissa hallinnon kapasiteetti on vahve, vahva tai heikko, ja sitten maita, joissa tämän, näihin toimiin identifioidaan, identifioidutaan hyvin tai huonosti. Ja tässä nähdään nyt sitten, miten hyvä käyttöaste on, absorptio on. Itävalta on tässä ykkössijalla. Heillä on hyvä hallinnollinen kapasiteetti ja he tunnistavat näiden toimien tarpeen. Espanja tunnistaa toimien eh, hyödyllisyyden, mutta jos ra- kotimaan rakenne on liian monimutkainen, näin on Espanjassa, niin se on johtanut siihen, että käyttöaste on ollut paljon alhaisempi. Sitten meillä on yhdistynyt kuningaskunta. Siellä hallinnollinen kapasiteetti on erittäin hyvä. Eh, hyvin vähän virheitä on tapahtunut, mutta eh, hyvin vähän identiteettiä identifioidutaan Euroopan sosiaalipolitiikkaan. Sen takia yhdistyneen kuningaskunnan käyttöaste on ollut alhainen ja Romania on heikko kumma, sakin luokassa, heikko hallinnollinen kapasiteetti ja heikosti ähm, näihin toimiin äh, identifioidutaan, jos ajatellaan esimerkiksi romanien integroimista työmarkkinoihin tai koulu äh, edustukseen. Äh, ei ole mikään ihme, miksi Romania on äh, absorptiossa ollut äh, kroonisesti vaikea tapaus. Eli nämä asiat on pidettävä erillään, niitä on katsottava erillään, niin jos katsotaan millaisia parannustapoja on, niin on katsottava näitä eri tapauksia erikseen. Sitten voidaan puhua myös muiden välineiden eh, heikosta käyttöasteesta. Euroopan globalisaatiorahaston eh, eh, käytössä vaikeuksia aiheuttaa se, että globalisaatiorahastolla ei ole oma budjettia, mikä tekee käyttöönotoajasta paljon pidemmän ja sitten se saattaa johtua myös siitä, että jotkut maat, kuten yhdistynyt kuningaskunta, ovat ideologisista syistä vastustaneet globalisaatiorahastoa ja siksi ne eivät ole sitä koskaan käyttäneet, vaikka olisivat voineetkin. Ehkäpä Pohjois-Englannissa jotkut ihmiset olisivat asian nähneet vähän toisella tavalla, jos hallitukset olisivat käyttäneet toisella tavoin aikaisemmin. Sitten nuorisotyöllisyysaloitteesta. Ennakkorahoitus muutti asioita ja silloin absorptio parani tätä ei saada unohtaa senkään jälkeen, kun tämä uudelleen integroidaan ESR plussaan. Sitten mikrorahoitus, siinä on ollut ongelmia, mutta siinä äh, komission täytyy tehdä työtä Euroopan investointirahaston kanssa ja sen jäykkyys on aiheuttanut lykkäyksiä. Nyt minun täytyy edetä hyvin nopeasti. Haluan vain mennä tähän loppupäätelmään, niin nimittäin, että stereotyyppinen ratkaisu määrärahojen käyttöasteelle – voi olla eh, hyvä lähtökohta, eli siis yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen, mutta ne eivät välttämättä tuo täyttä ratkaisua. Ne ovat hyvin houkuttelevia. Yksinkertaistaminen on houkuttelevaa, koska se tarkoittaa, että pienemmät edunsaajat, pienemmät asiakkaat voivat hyödyntää ähm, rahastoja paremmin. Joustavuus on hieno asia, koska äh, silloin voidaan toimia monimuotoisessa ympäristössä ja muuttaa asioita ajan myötä. Mutta yksinkertaistaminen tulee usein kansalliselta tasolta EU-tason muutokset eivät välttämättä ratkaise sitä. Ja joustavuus, jos sitä on liikaa, saattaa johtaa äh, tällaiseen itsepalvelu äh, ESRään, joten äh, hyvin varoven tässä on oltava. Jos liioitellaan yksinkertaistamista, päädytään siihen, että kaikki käy ja sääntöjen noudattamisessa saattaa syntyä ongelmia. Jos lisätään liikaa joustavuutta, niin sitten ei ehkä enää saavuteta toimien tavoitteita, ja se on kuitenkin erittäin tärkeää. On tärkeää mennä toiseen suuntaan, nimittäin voimaannuttaa paikalliset toimijat. Kyse ei ole samasta asiasta kuin joustavoittaminen. Se tarkoittaa sitä, että paikallisille toimijoille on annettava mahdollisuus ottaa suoraan yhteyttä EU:n tasoon Annan tässä kolme esimerkkiä. Esimerkiksi kun on kyse maahanmuuteen integroinnista, ei ole ratkaisua, jossa yksi koko sopii kaikille, vaan joskus kaupungit tietävät itse parhaiten, miten he haluavat integroida maahanmuuttajia. Ja heidän pitäisi pystyä esimerkiksi hakemaan määrärahoja suoraan. Sitten työmarkkinaosapuolet. Mitä usein kansallisella tasolla syrjitään, tätä ei pitäisi hyväksyä. Työmarkkinaosapuolten pitäisi voida hakea suoraan EU-tasolta. Tätä on pienellä tasolla olemassa, mutta sitä pitäisi vahvistaa. Sitten NATS 2 Ähm, taso tietäisi paremmin, onko hakemus perusteltu vai ei, kuin ylinkansallisen taso. Ja siksi tällä tasolla pitäisi olla valtuudet päättää. Nämä ovat pieniä asioita, niitä varten ei tarvita suurta vallankomousta, mutta tällä tavoin voitaisiin hienosäätää olemassa olevia välineitä ja saataisiin aikaan parempia tuloksia. Tässä päätelmäni. On erittäin tärkeää, että keskitytään näiden rahastojen tavoitteisiin, oli kyse sitten EUn budjetista tai yksittäisistä välineistä ja ohjelmista. Meidän on investoitava hallinnolliseen kapasiteettiin, mutta on asetettava rajoja, koska aina ei ole kyse hallinnoista kapasiteetista ongelman taustalla. Sitten on lisättävä omistajuutta on vahvistettava tuettua hallinnointia ja lisäksi voimaannutettava paikallinen taso tällä tavoin. saadaan aikaan tällaista tuettua hallinnointia, jolla, josta on jo joitakin kokemuksia menneisyydestä. Kiitoksia. Komissario. Kiitoksia kovasti komission, komission jäsenä Laslo Andor mielenkiintoinen ja hyvin kattava esitys. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Manuela Saamek. Hän on Euroopan sosiaalirahaston tuensaajien verkoston puheenjohtaja ja hän on johtajana sosiaalisen tutkimuksen osastolla. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne kokoukseen. Nyt tässä meidän muistiomme tätä valiokuntaa varten. Tällä tavoin käsittelimme ehdotuksia ESR Plusasta, joka oli tulossa, ja keskityimme nimenomaan siihen, miten halutaan ottaa huomioon nämä säädösmuutokset, äh, jotka on otettu käyttöön 2014-2020. Ja niin kuin äh, huomaatte, pääasiassa keskitytään äh, yksinkertaistamiseen ja tämän lisäksi Mm, valmiuksien kehittämiseen. Me teimme haastatteluja ja äh, selvityksiä ja olimme yhteydessä lähestulkoon 90 ESRn sidosryhmää e, e, enimmäkseen tuen saajia Mitkä ovat sitten pääkysymykset, jotka tulivat esiin ajatellen muutoksia, joita on tällä ohjelmakaudella verrattuna edelliseen? Mitkä olivat niistä kaikista olennais, olennaisimmat tuensaajille? Ensimmäinen niistä oli vahvempi ESRn sitoutuminen osallistavaan kasvuun. Tämä on tärkeä tekijä, koska keskitytään myös sosiaaliseen osallisuuteen. Siihen käytetään 20 prosenttia näistä toimista. Se tarkoitti sitä, että uudet tuensaajat olivat mukana tässä rahastossa uuden tyyppisissä toiminnoissa. Ne ovat hyvin erilaisia kuin nämä aikaisemmat ESRn toimenpiteet. Kyse ei ole ainoastaan koulutuksesta ja työllisyyspalveluista, vaan kyse on myös integroidummasta, integroidummista toimenpiteistä, jotka kattavat sosiaalisen integraation eri alueet. Myös uudet osallistujat, uudet kohderyhmät, ei ainoastaan nuoret, työttömät tai työlliset, vaan myös erittäin vähävaroiset ryhmät, romanit, maahanmuuttajat, kodittomat Mm, niin kuin sanoin aikaisemmin, uusia tuensaajia, ei ainoastaan niitä tavanomaisia tuensaajia. ESRssä mukana oli kansalaisjärjestöjä ja myös kuntia. Kunnatkin voivat olla tärkeässä asemassa. Tämä on tärkeää muistaa, koska se vaikuttaa siihen käsitykseen, joita tuensaajilla on siitä, mitkä ovat päätekijät näissä muutoksissa ja mitä pitää ottaa huomioon. Nyt on huomattu, että toimitusjärjestelmä on helpottunut verrattuna aikaisempaan ohjelmajaksoon, mutta ESR ajatellen tämä muutos ei ollut kovinkaan suuri, koska aikaisemmallakin kaudella 2007-2013 ESR oli jo kokeillut yksinkertaistamismuotoja, eh, esimerkiksi yksinkertaistettu eh, kustannusvaihtoehto, jota käytettiin myös muihin ohjelmiin ja se oli mahdollista myös ESR-asetuksen myötä. Tällä tavoin voitettiin ottaa käyttöön eh, uusia yksinkertaistettuja muotoja delegoituihin säädöksiin. Tämä on tärkeää tuensaajille ja myös hallintoviranomaisille, koska tämä tarkoitti myös lisääntynyttä oikeudellista varmuutta. Ja se tarkoittaa myös sitä, että on vähemmän virheitä ja hallinnollinen taakka ja kustannus pienenevät. Muut tärkeät tekijät, joita tuensaajat painottivat, olivat valmiuksien kehittäminen. Uudella kaudella oli erityismääräyksiä siitä, että pitää selkeyttää, minkälaisia valmiuksien kehittämisiä on tulossa sekä kumppanuussopimuksissa että ohjelmissa ja keskityttiin yhä enemmän kumppanuuteen. Se on erittäin tärkeää ajatellen varsinkin sosiaalisen osallisuuden toimenpiteitä. Nämä ovat siis pääkohtia, joita pidettiin olennaisina tuensaajien piirissä. Ja mitä sitten haastatteluista saimme kuulla, se vain vahvistaa sen, mitä tulee esiin selvityksistä, joita olemme tehneet joita on tehty parlamentille ja komissiolle. Mitkä ovat sitten pääasialliset ongelma-alueet, varsinkin ajatellen uusia ESR-tuen saajia, esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja kunnat, varsinkin pienet tuen saajat, jotka ovat usein sellaisia, joilla on paljon ajatuksia siitä, mitä voidaan tehdä, jotta saadaan ratkaistua ongelmia paikallistasolla, mutta ne eivät ole tottuneet ESRn sääntöihin ja heidän mielestään nämä säännöt saattavat olla hyvin hankalia toteuttaa. Kun katsotaan nämä hankesykliä, äh, siellä alkuvaiheessa on heti ongelmia. Äh, rahoituksen saatavuus ja hakuprosessi. Sanotaan, että ei viestitä tarpeeksi mahdollisuuksista. He eivät tiedä, milloin on mahdollisuuksia saada tukea Euroopan sosiaalirahastosta, jos he haluavat hakea omalle hankkeelleen äh, tarjouskilpailun kautta, niin on hyvin vaikea tietää, kenen puoleen he voivat kääntyä ja kuka voi auttaa silloin, kun valmistellaan ehdotuksia. Tämä johtuu siitä, että säännöt ovat hyvin erilaisia ajatellen hallintoviranomaisia jopa samalla alueella ja samoissa ohjelmissa esimerkiksi sosiaalisen osallisuuden ohjelmat. Siinä on erilaisia elimiä, jotka hoitavat näitä ohjelmia. Ajatellen, no, onko kyse siitä, että kyseessä on koulutus vai työllisyys. Tiukat ähm, hakumääräajat, äh, yleensä noin kaksi kuukautta, se on hyvin lyhyt aika, varsinkin kun halutaan esittää innovatiivisia, uusia, monimutkaisia hankkeita. Ja se on liian tiukka, jos halutaan saada aikaan äh, tehokasta kumppanuutta. Ja ähm, myös e-alustat äh, ovat usein monimutkaisia todellisuudessa. Niitä pidetään hyvin monimutkaisina ja jäykkinä, koska niitä sovelletaan tyypillisiin esr toimiin, koulutustoimiin ja työllisyyspalveluihin. Niitä on hyvin vaikeaa käyttää muun tyyppisiin hankkeisiin. Ja sitten toinen tekijä on vielä pitkä ja usein läpinäkymätön valintaprosessi. Menee melko pitkään, että saadaan tietää, kuka valittiin mihinkäkin hankkeeseen ja jotta ymmärretään sitten myös syy, syyt. Ja mitä tulee sitten äh, hankkeiden täytäntöönpanoon, äh, mitä tuensaajat sanovat. He sanovat, että tässä on liikaa monimutkaisia sääntöjä ja asiakirjoja, joita pitää kerätä, jotta voidaan perustella kuluja. Tässä menevät päällekkäin tietyt säännöt, kansalliset EUn ja paikalliset alueelliset lait ja on myös monia viittauksia, erilaisia tulkintoja tukikelpoisuussäännöistä, varsinkin, varsinkin kun ajatellaan pieniä tuensaajia, heillä on usein, silloin kun kyse on pienistä tuensaajista, heillä on hyvin, hyvin rajallinen kapasiteetti tätä varten. Ja sitten kulujen tukikelpoisuus. Usein on turhaa tarkastusta ja valvontaa ja paperityötä. Ne niitä usein tehdään moneen kertaan ja monella tasolla näitä tarkistuksia. Ja e, usein saatetaan tulkita asioita eri tavoin, eli e, epävarmuus on hyvin suurta. E, ajatellen sitä, että minkälaisia kustannuksia loppuviimeksi katetaan. Hyvin runsasta tiedon keräystä ja raportointia, arkistointia ja maksut tulevat hyvin myöhään tuen saajat puhuivat meille 12-18 eh, kuukaudesta. Tässä on sitten muutama luku ajatellen eh, meidän eh, selvityksemme tuloksia. Siellä näkyvät vihreät alueet. Tuensaajat sanovat, että sidosryhmän huomiot on otettu mukaan tässä. Ja sitten punaiset ovat, punaiset ovat sellaisia, joissa eh, tuen saajien eh, huolia ei ole otettu huomioon. Kyse on siis äh, tarkastuksista äh, esimerkiksi ja sitten nämä IT-alustat. Sitten hyödyllisyys, hyväksyttyjen välineiden hyödyllisyys, suurin osa tuensaajista sanoivat, että tärkeintä ovat yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Ja sitten jäsenvaltioiden tuki ja tuensaajille, se ei kuitenkaan ollut riittävää mm, ainakaan useimpien tuensaajien mielestä – jotka tietoja antoivat. Ja sitten lopuksi tuensaajat sanovat, että hallinnollinen taakka on edelleen suuri ongelma uudella ohjelmakaudella. Kyse on myös siitä, että miten ESR-ohjelmat voivat sisältää myös innovatiivisia hankkeita ja Tällä tavoin vastataan uusiin sosiaalisiin haasteisiin. Ja ähm, mukana oli myös äh, riski äh, kysymykset ja sitten nämä äh, suositukset, joita tuli esiin. On selvästi tarvetta parannuksille sekä EU- että kansallisella ja paikallisella tasolla. Halutaan selkeämpiä ja yksinkertaisempia sääntöjä, jotka eivät liian usein muutu, menettelyt, jotka ovat yksinkertaistettuja, ja tässäkin pitää olla varovainen ajatellen yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Pitää katsoa sisältöjä ESRn toimenpiteissä, varsinkin silloin kun puhutaan sosiaalisesta osallisuudesta ja katsotaan tuloksia millä tavoin hyväksytään kustannuksia. Emme voi katsoa ainoastaan työllisyysnäkökulmasta näitä tuloksia. Se ei välttämättä ole aina hyvä tulosindikaattori. Ja suuri kysymys oli myös valmiuksien kehittäminen, vahvempi valmiuksen kehittäminen sekä hallintoviranomaisilla että edunsaajilla varsinkin kun puhutaan ESR Plusasta, johon tulevat mukaan useat rahastot, siellä, sinne mukaan tulevat erilaiset tietotaustat ja perinnöt, jotka, joiden parissa tehdään työtä, jaetaan käytännöt ja opitaan toisiltaan. Ja tämän lisäksi hyvin tärkeä kysymys ESRn eh, e eh, sidosryhmien mukaan tulo vahvemmin, ei ainoastaan eh, varsinaiset sidosryhmät, vaan myös kansalaisjärjestöt, kunnat, kaupungit, koska ne voivat auttaa siinä, että löydetään yksinkertaistamistoimia, jotka voisivat olla tehokkaita, kun halutaan edistää toimenpiteitä ja ne voivat auttaa myös siinä, että laaditaan nämä ohjeita, jotka ovat hyödyksi siinä, että ohjelma sujuu hyvin. Uudet sidosryhmät pitää ottaa mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa ohjelman suunnitteluvaiheessa jo. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Rova Samek seuraavaksi puheenvuoron saa eh, Haroldas Brosaitis. Hän on eh, Vilnasta, eh, Liettuasta, Public Policy Management Institute. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään kertomassa – näkemyksistämme, jotka pohjautuvat viimeisimpään tutkimukseen, jonka teimme Euroopan parlamentille. Pyrin katsomaan, että miten EU-rahoitusta käytettiin nyt tässä menellä kaudella lasten köyhyyden torjunnassa. Tässä sosiaalirahasto ja vähävaraisemme suunnatun eurooppalaisen avun rahasto FEAD ovat tähän vaikuttaneet. Minulla on tässä vain hiukan aikaa ja haluaisin käyttää sen tarkastellakseni tätä lapsiköyhyyttä, mitkä ovat trendit ja mikä nyt sitten EUn vastaus ja jäsenvaltioiden vastaus on tähän hyvin akuuttiin ongelmaan. Sitten haluaisin katsoa hiukan yksityiskohtaisemmin, mitä FEAD ja sosiaalirahasto ovat tehneet nyt tämän ohjelmakauden aikana ja sitten lopuksi hiukan tehdään ehdotuksia, että miten tätä voitaisiin parantaa seuraavalla ohjelmakaudella. Lapsiköyhyys itsessään on hyvin moninainen asia. Usein ajatellaan, että kyse on ainoastaan rahan varojen vähyydestä, mutta tämä liittyy siihen, että lapselta puuttuu hyvin monia eri asioita, jotka ovat tärkeitä lapsen kehitykselle, selviytymiselle. Tästä syystä on selvää, että viimeisimmällä kaudella oikeanlainen lähestymistapa, joka korostaa sitä, että lapsella on oikeus siihen, että häneltä ei puutu mitään näillä ratkaisevilla aloilla, esimerkiksi ravinnossa, terveyspuolella, koulutuksessa. Nämä asiat ovat vahvasti mukana esimerkiksi YK yleissopimuksissa lapsen oikeuksista. Ja myöskin Euroopan parlamentti ja komissio ja neuvosto tukevat tätä kysymystä viimeisimmissä aloitteissaan. Tämä on hyvin monimutkainen ilmiö. Kuitenkin on tärkeää korostaa, että tutkimus osoittaa hyvin selvästi, että vanhempien köyhyys on tämän monimutkaisen lapsiköyhyyden takana. Ja lapset, jotka elävät tässä kaltaisessa köyhyydessä, todennäköisesti tulevat kokemaan köyhyyttä myöskin aikuisena. Meillä on noidan kehä. Meillä on jatkuvaa lapsiköyhyyttä ja tämä siirtyy sitten sukupolvelta toiselle. Kyseessä on kehä, jonka toki haluaisimme murtaa. No tässä mielessä voidaan nähdä, että mikä EUn tilanne on tällä hetkellä. Tilastot, jotka mittaavat lapsiköyhyyttä, eivät ole ihanteelliset, sillä tämänhetkiset indikaattorit, joita käytetään, mittaavat kotitalouksien köyhyyttä ja sitten tehdään oletus, että lapset, jotka elävät tällaisessa taloudessa, ovat myöskin sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa. Kun nyt katsotaan näitä yleisiä lukuja, niin voimme totta kai nähdä, että Enemmän kuin neljännes lapsista EU:ssa vuonna 2016 oli sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden suhteen riskiryhmässä. Eli 25 miljoonaa lasta kuuluu tähän riskiryhmään. Ja tämä yleinen luku, se on hyvin erilainen jäsenvaltion, jäsenvaltiokohtaisesti. Kun nyt katsotaan tätä kaaviota, niin tästä ette nyt välttämättä näe näitä otsikoita, mutta tässä nähdään ne eri tekijät, jotka liittyvät tähän sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden riskiin tämä punainen palkki. Siinä nähdään tuo materiaalinen puute, ja tästä nähdään hyvin selvästi, että lapset, jotka elävät sellaisessa kotitaloudessa, jossa näitä ongelmia on, tämä luku voi olla nollasta, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Luxemburgissa, aina tuonne 25 tai 30 prosenttiin maissa, kuten Kreikka, Romania tai Bulgaria. Joten ongelma on olemassa ja se on hyvin akuutti. Ja dynamiikka on sellainen, että kun ajatellaan niitä lapsia, jotka ovat riskiryhmissä, on hiukan EUn laajuisesti laskenut, mutta kun katsomme sitten jäsenvaltioita, tai ainakin kymmentä jäsenvaltiota, niin tuo luku onkin kasvanut. No mikä nyt sitten on politiikan vastaus tähän ongelmaan, joka ei ole vähentynyt, vaan se on edelleenkin akuutti, varsinkin tietyissä jäsenvaltioissa. Selkeästi on olemassa laajaa EU-tason konsensusta siinä suhteessa, että äh, täytyy pystyä murtamaan tämä noidan kehä, täytyy investoida kaiken kattavalla tavalla, täytyy kohdentaa investoinnit sekä lapsiin että vanhempiin. Äh, ainakin ohjelmakauden alussa ja komission suosituksissa – tätä suositeltiin ja myöskin neuvoston päätelmät ja parlamentti tukivat tätä lähestymistapaa. Joten kun todellakin konsensus on olemassa, mutta kun katsomme esimerkiksi kansallisia strategisia kehyksiä, kun katsomme Euroopan talouden ohjausjaksoa, niin me näemme, että tähän halutaan keskittää, mutta ei keskitytä niinkään lapsiköyhyyteen. Esimerkiksi enemmistö kansallisista uudistusohjelmista analysoisivat nyt myöskin lapsiköyhyyttä, mutta kun ajatellaan maakohtaisia suosituksia ja niiden lukumäärää, niin niiden lukumäärä on vähentynyt seitsemästä vuonna 2014 nollaan viime vuonna – Eli poliittinen keskittyminen tähän asiaan EUn ja jäsenvaltioiden välillä on heikkoa. No miten sitten EU-rahastot on äh, muokattu? Me tarkastelemme FEADia ja ESF, kun ajatellaan näitä rahastoja ja niiden täytäntöönpanomääräyksiä, indikaattoreita, ehdollisuuksia ja muita toimenpiteitä, niin tässä, tällä ohjelmakaudella keskittyminen köyhyyteen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen on näkyvämpää kuin aikaisemmin, mutta tässä ei erityisesti keskitytä lapsiköyhyyteen ja tuohon materiaali, materiaalisesti puutteessa elävien lasten tilanteeseen. tässä tutkimuksessa pyrittiin identifioimaan ne toimenpiteet, EU-toimenpiteet, jotka kohdentuvat nimenomaan lapsiin ja varsinkin niihin lapsiin, jotka elävät näissä olosuhteissa niin, että Euroopan lapsitakuuta voitaisiin edistää. Ja näemme, että olemassa olevat rahastot tällä ohjelmakaudella, ne investoivat tiettyihin alueisiin, jotka kohdentuvat nimenomaan lasten tilanteen parantamiseen. Ja FEADin tapauksessa se on suorempaa. Annetaan esimerkiksi elintarviketukea sosiaaliturvassa, mutta ESFn tapauksessa tässä on koko joukko erilaisia mahdollisuuksia, jotta voidaan esimerkiksi varmistaa lastenhoito, laadukas lastenhoito, varsinkin jos se on maantieteellisesti keskittynyt alueelle, jossa tarve on suurinta täytyy varmistaa äh, mukaanottava äh, koulutus, äh, myöskin varhaiskasvatus. Sitten on sellaisia toimenpiteitä, missä ollaan kiinnitetty huomiota sosiaaliseen, sosiaalisiin vuokra-asuntoihin. Ja tässä on kiinnitetty huomiota juuri näihin kotitalouksiin, joissa on lapsia ja myöskin on koko joukko muita toimenpiteitä, nämä toimenpiteet ovat näkyvämpiä alemmalla tasolla, hanketasolla. Ja kun nyt katsomme sitten tätä kokonaiskuvaa siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät EU-rahoitusta puuttuakseen lapsiköyhyysongelmiin tällä ohjelmointikaudella. Emme näe mitään kovin selkeää kuvaa. Kyllä neljännes ESFstä on käytetty sosiaaliseen osallisuuteen – mutta kuinka monta miljoonaa käytetään esimerkiksi koulupudokkuuteen, sen estämiseen. Mutta on mahdotonta puhua tarkoista summista, kun ajatellaan tämänhetkistä hallintodataa. No, kuva on paljon selkeämpi FEADin kohdalla. Sen näemme tässä seuraavassa diassa Siinä on selkeämpi kuva siitä, että mikä osuus avusta menee aineellisesti puutteenalaisuudessa eläville lapsille. Ja tässä esimerkiksi on investoitu 6 miljardia koulutukseen. Ja tässä myöskin hiukan yli miljardi on suunnitteilla varhaiskasvatukseen suunnattavaksi. Ja on hyvin, tämä on hyvin tärkeä tekijä lasten koulutuksen suhteen, jotta voidaan tämä noidan kehä murtaa. No, mitä nyt tässä nähdään yleisellä tasolla? No Fedin kohdalla tässä on saavutettu 11 miljoonaa lasta, kun ajatellaan elintarviketukea. Ja sitten on esimerkiksi annettu materiaalista tukea, koulutarvikkeita, ja tässä on vain tietyissä jäsenvaltioissa sosiaalisen osallisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Tämä tuki tässä on jo viitteitä siitä, että se on tehokasta ESRn kohdalla, niin kuin mainitsin, kokonaiskuva ei ole kovinkaan tarkka. Jäsenvaltiot kuitenkin aktiivisesti investoivat niihin alueisiin, jotka liittyvät lapsiköyhyyteen, varsinkin kun ajatellaan varhaiskasvatusta ja koulupudokkuuden vähentämistä, no, sosiaaliturva, terveydenhuolto ovat tässä myöskin jonkin verran mukana. Mutta kuitenkin äh, maakohtaisten tutkimusten kautta havaitsimme, että tämä laaja kuva ei ole kovinkaan tarkka, mutta on kuitenkin olemassa konkreettisia toimenpiteitä, varsinkin kun jäsenvaltioilla on tietty kansallinen kehys, äh, kansallinen strategia, missä sitten ERGF ja ESR ovat sellaisia, että niitä on tehokkaasti käytetty, jotta on saatu aikaiseksi muutosta Esimerkiksi eräs aloite Puolassa, joka muun muassa lisäsi varhaiskasvatuksen osuutta tai varhaiskasvatukseen pääsyä maaseutualueilla. No sitten haluaisin nyt päästä johtopäätöksiin ja suosituksiin, kun ajatellaan seuraavaa ohjelmointikautta – me olemme katsoneet tämän hetkistä ehdotusta ja tässä nyt näkyvyys on selkeästi parantunut, kun ajatellaan lapsiköyhyyttä. Siihen liittyviä tekijöitä on tärkeää, että tässä viimeisin versio pysyy ja on olemassa mahdollisuuksia, joita tulisi käyttää Esimerkiksi ne ehdot, joiden avulla nyt jäsenvaltioiden täytyy kehittää kehyksiä tälle. Ja tämän täytyy liittyä myöskin lapsiköyhyyteen. Me tiedämme, että kun ajatellaan tätä ex ante ehdollisuutta tämänhetkisen ohjelmointikauden aikana, niin tiedämme, että se rohkaisee jäsenvaltioita parantamaan kansallista kehystään. Ja on tärkeää käyttää nyt tämä mahdollisuus, että voidaan parantaa kansallisia poliittisia kehyksiä, että voidaan torjua lapsiköyhyyttä jäsenvaltioissa, etenkin sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa ongelma on akuutimpi, niin kuin tuossa tilastossa näimme. Yksi tärkeä mahdollisuus tällaisissa jäsenvaltioissa on se, että asetettaisiin erityiset tavoitteet lapsiköyhyyskysymyksissä pohdittaisiin, mitä voitaisiin tehdä. Myöskin toinen mahdollisuus kun ajatellaan niitä jäsenvaltioita, joiden ongelmat ovat akuutimpia, että sisällytettäisiin se vaatimus, että tietty osuus ER, ESR Plusasta ja palveluista kohdentuisivat nimenomaan lapsiin. Ja tässä pitäisi identifioida tietyt maantieteelliset alueet. Eli ne jäsenvaltiot, jotka tällä ohjelmakaudella olisivat menestyksekkäitä, niillä on ikään kuin maantieteellinen lähestymistapa. Ne identifioivat ne alueet, joissa ongelmat ovat akuutempia. Ja näin sitten kun puututtaisiin näiden alueiden ongelmiin, niin päästäisiin myöskin lapsiin asti. Ja sitten on muitakin täytäntöönpanomääräyksiä, toimenpiteitä ja myöskin yhteisten tuotosindikaattoreiden käyttöä pitäisi käyttää koko ESF, ESR Plus hallinnon puitteissa – koska arvioimme, että hallinnollisen taakan lisääntyminen, jota pitäisi siis rajoittaa, koska toimet siis kohdistuvat lapsiin tai ei, johtaisivat siihen, että saataisiin kuitenkin selkeämpi kuva siitä, mihin EU investoi, kun se pyrkii torjumaan lapsiköyhyyttä. Tässä kaikki minun osaltani. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Tämä on tosiaankin yksi tärkeistä aiheista tässä lapsiköyhyys. Juuri tärkeää valiokunnallekin. Kiitoksia osuudestanne. Ja sitten lopuksi vielä Valentina Kaiman. Hän puhuu meille tärkeästä aiheesta. Kyse on rajat ylittävät toimet. Thank you very much for the... Kiitoksia kovasti tästä kutsusta. Minä olen täällä keskustelijana. Otan esiin kolme kohtaa aikaisemmilta puhujilta ja kommentoin niitä. Puhun siitä työstä, joita olemme tehneet ISF, joka on LDLn hoitama. Ensinnäkin kumppanuuskysymys. Olen täysin samaa mieltä ensimmäisen puhujan kanssa, Manuela Samekin kanssa, siitä, miten tärkeää on tämä pitää kumppanuutta tärkeänä edelleen ja jatkaa sitä jatkossakin. Meillä on monimutkaisia haasteita edessämme ja ESR on siinä tärkeässä asemassa kumppanuus auttaa oppimisprosesseja. Siinä yhdistetään julkishallinto ja eri tahot yhdessä niin, että kansalaisjärjestöt ja muut osapuolet voivat edesauttaa keskinäisessä oppimisessa ja oppimisprosesseissa. Tästä pari onnistunutta esi- esimerkkiä, jotka perustuvat meidän työskentelymme Flanderissa täällä Belgiassa. Siellä on hallintoviranomainen, joka on ottanut mukaan kaikki olennaiset toimijat koko ohjelman täytäntöönpanon alalla ESR ja he ovat keskustelleet relevanttien sidosryhmien kanssa, millaisia tarpeita on ajatellen FLAM Flanderin työmarkkinoita ja millaisia ohjelmia voidaan saada toimimaan. Kyse on myös siitä, että nämä tahot tulevat mukaan täytäntöönpanoonkin ennen kuin julkistetaan, käynnistetään tarjouskilpailuja. Sidosryhmät pyydetään antamaan kantansa ja hallintoviranomainen järjestää myös vierailuja hankkeisiin eh, jatkuva luontoisesti ja he edistävät myös eh, kumppanuuden kehittämistä alue, aluetasolla ja paikallistasolla. Eh, Bulgaariasta sitten toinen esimerkki. Siellä on edistytty hyvinkin paljon viime vuosina institutionaalistamisessa. Tämä on hyvin tärkeä asia, mutta se, että lasten kansallinen verkosto, että se tuli mukaan kumppaniksi seurantakomiteassa. Tämä on johtanut siihen, että institutionalisointi on tullut merkittäväksi kumppanuussopimuksessa, samoin kuin se, että on sijoitettu varoja myös valmiuksien kehittämiseen. Nämä esimerkit osoittavat, että kumppanuus silloin kun se on hyvin suunniteltu ja täytäntöön pantu, niin se voi edesauttaa siinä, että vahvistetaan valmiuksien kehittämistä sekä julkishallinnossa että eri sidosryhmien parissa. Ja sitten toinen kohta, johon puuttuisin, on lapsiköyhyys ja laajemmin vielä sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Olen aivan samaa mieltä Haroldas Brosaitisin kanssa, että ESR nykyisellä kaudellaan nämä lapset ovat olleet tavoitteena. Tässä menette menetetty mahdollisuus siinä, että puututtaisiin lapsiköyhyyteen ESRn avulla. Nyt voidaan todeta, että komission ehdotus ajatellen ESR Plussaa, siinä mainitaan erityisesti lapset kohderyhmänä. Mutta tästä menisin vielä pidemmälle. Tässä on toinenkin tekijä, joka on mielestäni tärkeä. Se on yleisempi ja liittyy siihen, miten ESR on käyttänyt nykykaudella ähm, äh, varojaan äh, köyhyyden torjuntaan. Jos nyt katsotaan täytäntöönpanoa, 20 prosenttia on käytetty äh, lapsiköyhyyden torjuntaan sosiaalisen osallisuuden er-, edistämiseen. Yli 16 prosenttia on käytetty aktiiviseen osallisuuteen mutta eh, myös eh, työmarkkinoille aktivoimiseen. Olemme sitä mieltä, että se, että uusi ESR Plus eh, sisältää köyhyyden torjunnan ja sosiaalisen osallisuuden. Se on tärkeä tekijä sinänsä. Ja se, että lapset mainitaan erityisesti kohderyhmänä, nämä tekijät, me toivomme, että näiden tekijöiden avulla 25 prosenttia tosiaan käytetään siihen, että puututaan siihen väestönosaan, joka ei ole työikäistä, eli lapset ja vanhukset, samoin kuin ne, jotka eivät voi työtä tehdä. On tärkeää toinenkin seikka, köyhyyden vähentämisen pitäisi olla myös osa äh, sosiaalista osallisuutta. Institutionalisointi, äh, sitä on monessa jäsenvaltioissa ja ainoastaan jäsenvaltioissa, joissa äh, ex ante ehdollisuus on olemassa, joten tulevaisuutta ajatellen suositeltaisiin, että mm, mahdollistavat olosuhteet niitä olisi jo kaikissa jäsenvaltioissa ja strategioita kehitettäisiin ei ainoastaan ajatellen köyhyyden torjuntaa, varsinkin lapsiköyhyyden torjuntaa, mutta myös ajatellen sosiaalista osallisuutta. Ja sitten lopuksi mainitsisin hallinnollisen valmiuden, jonka professori Ander mainitsi. Olen aivan samaa mieltä, että jos vahvistamme äh, hallintoviranomaisen äh, äh, valmiuksia, se on hyvin olennaista silloin, kun halutaan rahastoja tehokkaasti täytäntöönpanna ja käyttää. Kiinnittäisin vielä parlamentin jäsenten huomiota siihen, että nykyinen temaattinen tavoite 11, eli julkisviranomaisten valmiuksien äh, vahvistaminen, äh, se ei ole enää mukana ESR Plusassa. Edelleen siellä on säädöksiä, jotka liittyvät äh, sidosryhmien valmiuksen kehittämiseen, mutta hallinnollinen uudistus siirtyy rakenteellisen uudistuksen ohjelmaan. Kyseessä on aivan toinen ohjelma ja siitä ei ole työllisyyden pääosasto vastuussa me suosittelisimme, että kiinnitetään erityishuomiota siihen, millä tavoin eri välineet äh, koordinoidaan, jotta voidaan varmistua synergiasta eh, näiden välineiden välillä, koska hallinnollinen, eh, hallinnolliset valmiudet ovat hyvin tärkeitä silloin kun pyritään ESR Plussaan tavoitteisiin, eli modernisoidaan työmarkkinat ja se palvelut, julkiset työllisyyspalvelut ja myös työmarkkinoiden koulutusjärjestelmät ja varmistetaan pääsy terveydenhuoltopalveluihin ja sosiaalisen turvan järjestelmään. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitos kovasti kaikille puhujille erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Voimme jatkaa tietenkin keskustelua. Meillä on kuitenkin hyvin rajallisesti aikaa eh, tulkien kanssa varsinkin, mutta erittäin mielenkiintoiset keskustelut. Haluaisin esittää teille aluksi pari kysymystä. Eh, meidän täytyy tietenkin kuulla kaikkia näitä kantoja koska totta kai eh, niistä on meille paljon hyötyä. Ensiksi kysyisinkin eh, eh, sosiaalirahastoista, jotka pyrkivät torjumaan nuorisotyöttömyyttä. Se on erittäin tärkeä tärkeimpiä tavoitteita parlamentille, mutta ongelmia on ollut monissa jäsenvaltioissa niin, että käytetään näitä varoja, joilla torjutaan nuorisotyöttömyyttä. Tässä se on nimenomaan esirahoituksesta ja siitä, että äh, ei saatu aikaan äh, yhteisrahoitusta. Äh, tässä meillä on nyt uusi ehdotus, jossa vähennetään yhteisrahoituksen määrää niin, että poistetaan e-, ennakkorahoituksen vaatimus. Miten nämä muutokset vaikuttavat silloin, kun halutaan torjua nuorisotyöttömyyttä? Me tiedämme, että jäsenvaltiot niissä, joissa on eniten nuorisotyöttömyyttä niissä jäsenvaltioissa vähiten voidaan käyttää näitä varoja. Ja sitten se rahasto, joka auttaa vähävaraisimpia, tällä tavoin voidaan paremmin eh, eh, integroida ESR eh, e ja FEAD-rahastoa. Ja tässä on apua myös hyvin perustarpeissa, samoin kuin työmarkkinoille ja sosiaalisissa kysymyksissä, mutta tässä saattaa olla vaarana, että tavoitteet äh, jäävät yleisten tavoitteiden alle. Äh, äärimmäinen köyhyys, äh, tässä monet mainitsivat jo sen, ja niinpä on tärkeää, että pidetään mielessä nimenomaan vähävaraisimmat, miten pyritään tähän tavoitteeseen, jotta päästään köyhyyden noidan kehästä ja varmistutaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus päästä köyhyydestä, eikä tämän enempää, koska tässä alustukset ovat hyvin kattavia ja haluan vielä kiittää. En tiedä, kuka haluaa nyt puhua. En tiedä, haluaako komissio puhua äh, ja kysyä jotakin. Niinpä annan vuoron ensimmäiseksi Laslo Andorille. With a few comments and I'm sure colleagues will... Uh, Vain muutama kommentti ja varmasti kollegat täydentävät niitä. Nämä todellakin ovat kriittisiä kysymyksiä nuorisotyöllisyysaloitteesta. Se tapa, jolla äh, rahoitus järjestetään, se pitää yhdistää makrotaloudelliseen tilanteeseen ja on ymmärrettävä, että nuorisotyöttömyys ähm, se, siihen vaikuttaa voimakkaasti liiketoimintasykli. Äh, nuorisotyöttömyys kasvaa, kun talouskasvu laskuu ja samanaikaisesti ähm, jäsenvaltiolla on tiukempi taloudellinen kuri kuin hyvinä aikoina, ja tämä selittää myös tämän e, etukäteisrahoituksen tarpeen, joka otettiin käyttöön vuonna 2015. Oli se sitten ESF Plusan sisällä tai ulkopuolella, se ei ole tärkeä kysymys. Kysymys on siitä, että ihmisten on oltava tietoisia suhdanteista ja että että tämän tyyppistä taloudellista väliintuloa EUsta tarvitaan silloin erityisesti, kun jäsenvaltiolla on vähemmän mm, rahoituksellista pelivaraa. Tähän on jossain, asia, jossain kohdin puututtava. Sitten FEADin kohdalla tilanne on monimutkaisempi. Puhutte siitä, miten tämä noidankehä voidaan murtaa. On keskityttävä ennaltaehkäisyyn voimakkaasti, erityisesti kun ajatellaan vaikkapa kodittomuutta. On paljon helpompaa ja halvempaa ehkäistä kodittomuutta kuin ähm, ähm, vähentää sen kärjistymistä, niin kuin joissain jäsenvaltioissa tapahtuu. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietyssä vaiheessa voimakkaasti saatiin vähennettyä kodittomuutta, mutta nyt se on taas lisääntymässä. Mukana on paljon enemmän EU-alueelta tulleita maahanmuuttajia ja sitten nousee esiin vastuukysymykset, kun maa tai kunta ei tunne olevansa vastuussa, kun on kyse siirtolaisesta. Jos se sitten, sitä ei sitten huomioida, niin se ainoastaan lisää kustannuksia. Sitten romani kysymys erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Balkanin maissa. Hyväksymmekö aineellisen puutteen keskittymisen, mikä siellä tapahtuu. Ja sitten se, mitä 2011 ja 2012 ymmärsimme, kun Vivian Reding ja minä itse olimme vastuussa romanien osallistamisesta, että ilman e- vahvaa EUn asian puuttumista, ohjausta ja rahoitusta ja kansallinen taso ei tule koskaan ryhtymään riittäviin toimiin. Gracias, señoras. Kiitoksia. Ja sitten äh, minulla Samekä lopuksi. Ei. Muutama huomio. Minä olen vahvasti samaa mieltä siitä, mitä Laslo Andor sanoi. No kun ajatellaan nuoria, yksi asia kriisin ja taloussyklin ohella on selvää, että nuorisotyöttömyys on korkeampaa siellä, missä taloudelliset, talouden tilanne on heikompi. Tämä liittyy myöskin työmarkkinoiden sääntelyyn ja eri po- politikoihin, jotka liittyvät koulutukseen. Me voimme oppia tästä yhdessä ja vastavuoroisten toimien kautta voimme katsoa, että mitä nyt sitten tietyissä olosuhteissa voidaan tehdä. Ja tässä on myöskin ongelmia liittyen aikaiseen varhaiseen koulupudokkuuteen, koska usein monissa valtioissa on hyvin paljon sellaisia, jotka eivät edes etsi työtä, eivät ole muodollisesti työttömiä, he ovat toimettomia. Joten tässä on myöskin hyvin suuria eroja sukupuolten välillä. Nuoret naiset eritoten. Eli kun tässä nyt on, tässä esimerkiksi puhe on lastenhoidosta ja siitä, että kohdennettaisiin toimet. No sitten ennakkorahoitus liittyy talouskriisiin, rahoitusrajoitteisiin ja olen samaa mieltä, että ne ovat merkittävässä asemassa. No en tiedä kovinkaan paljon FEAD-rahastosta, mutta on totta, että kun ajatellaan näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä, heille tarvitaan uusia toimenpiteitä paikallisella tasolla. E, pitäisi olla erilaista tukea liittyen asumiseen, koulutukseen, elintarvikkeisiin, mutta myöskin siihen liittyen, että saavat työpaikkoja. Olisi hyvä, että tämä yhdistettäisiin sosiaalirahastoon. On totta, että on erilaisia rahastoja ja tavoitteita, joten tämä ei tule olemaan helppoa hallinnoida tätä kestävällä tavalla niin, että edunsaajat voivat todellakin saada, että saataisiin ikään kuin tuollaisia laajempia toimenpiteitä aikaiseksi. Senior. Kiitoksia. Ja sitten Harolas Brosaitis. Very shortly add on the... Aivan lyhyesti tästä viimeisestä ajatuksesta, joka tuli esiin myös tutkimuksissamme. Yksi tapa integroida palveluita on edistää alueellista näkökulmaa ja se menee samaan linjaan kuin mitä on tehty tällä ohjelmakaudella. Eli konkreettiset alueet, joissa on akuutit ongelmat lapsiköyhyydessä, niitä on tunnistettu ja ESR Plus puuttuu juuri ongelmiin näillä alueilla. Serrara, signora Kaimi. Kiitoksia ja sitten rouva Kaimi. It's very important that... Kun katsotaan FEADia, on erittäin tärkeää, että on tiettyjä tavoitteita ja määrärahoja, että voidaan varmistaa elintarvikeapua ja voidaan puuttua aineelliseen puutteeseen mutta ajan myötä idealisti meidän pitäisi siirtyä aineellisesta avusta, elintarvikeavusta ennaltaehkäiseviin toimiin, koska elintarvikkeiden tarjoaminen – ehkä pelastaa jonkun köyhyydeltä, mutta se ei vält- muuta henkilön elämäntilannetta, ei voimannuta henkilöä, joten oli kyllä äh, hämmästyttävää nähdä, että tällä kaudella hyvin harvat jäsenvaltiot olivat päättäneet yhdistää nämä kaksi operationaalista ohjelmaa, eh, jotka ovat mahdollisia nykyisen FEADin alaisena, kun kaikkein tehokkainta olisi yhdistää aineellinen apu sosiaalisen yhteenkuuluvuuden toimenpiteisiin. Kiitoksia kovasti asiantuntijoille ja komissiolle, e, kaikille erittäin mielenkiintoinen näkemysten vaihto e, ja kiitokset myös tulkeille. Ja tosiaankin e, 6.9. Seuraava kokous kello yhdeksältä. Äh, ja niin, kerro, äh, kello 10.30 äh, tässä korjataan vielä, eli 6.9. kello 10.30. Kiitoksia kovasti.